Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is, uh... Hyvää iltapäivää, kollegat. Istunto jatkuu. Aivan ensiksi minun on kerrottava, että eilisen istunnon